olemme asianmukaisesti ottaneet tämän asian esille viranomaisten kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu Guantanamosta on päättynyt ja äänestys toimitetaan heti, kun olemme keskustelleet seuraavasta aiheesta, eli Ukrainasta. Julia Timoshenkon ja muiden entisten hallituksen jäsenten oikeusjutut. Ja puheenvuoron saa Vigenin. Puolitoista minuuttia. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за нас... Sosialistit ja demokraatit julistavat, että Ukrainan demokraattinen kehitys on prioriteetti, emmekä hyväksy tässä asiassa mitään kompromisseja. Ukrainan kansan oikeuksia ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Ja tämänhetkinen hallitus on ryhtynyt toimiin parantaakseen lainsäädäntöä ja torjuakseen korruptiota, ja meidän täytyy kannustaa heitä. Eliitissä on rankaisemattomuutta ja sen poistaminen voisi lähentää Ukrainaa EU-hun, mutta meidän täytyy kuitenkin puuttua tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät entisiin hallituksen jäseniin, erityisesti Timoshenkoon. Ja jos me nyt vetoamme hallituksen niin, että se ei etenisi tällä tavalla, mutta meidän ei kuitenkaan liikaa pidä puuttua Ukrainan sisäisiin kysymyksiin. Entinen hallitus on ehkä tehnyt vääriä päätöksiä, mutta EPP on kuitenkin toimivat väärällä tavalla. Jos meillä olisi ollut vähän tasapainoisempi lähestymistapa, olisimme voineet saada paremman päätöslauselman ja näin olisi ollut parempaa yhteistyötä ehkä EUn ja Ukrainan välillä. Kuitenkin tämä lähestymistapa liittyy ideologisiin konfrontaatioihin ja meillä on oma päätöslauselmamme ja toivottavasti voimme tukea sitä. Kiitoksia. Posseltilla ilmeisesti on sininen kortti. Haluaisin kysyä kollegalta, mitä ihmisoikeuksien universaalisuus tarkoittaa, kun Ukrainan tapauksessa vain ovat pätevät sisäiset olosuhteet. Tämä on tämä vanha neuvostoargumentaatio, sanotaan, että sisäisiin asioihin ei pitäisi maassa sotkeutua. Jos ihmisoikeuksista kyse, niin niin kuitenkin aina teemme juurikin näin tärkeän kumppanin osalta kuin Ukraina. Mr. Vigenin. Vigenin, olkaa hyvä. Искам да кажа, че не говорим за намеса във вътрешните работи на Украина, а за... En nyt puhu siitä, että me sekaantuisimme Ukrainan sisäpolitiikkaan. Puhun vain siitä, että aloitetaan nyt syyttäjän ja tuomioistuinten työ. Meidän ei pidä puuttua oikeudellisiin kysymyksiin eikä syyttäjän toimintaan – eikä meidän myöskään pidä poliittisesti puuttua tähän. On jäsenvaltioita EU:ssa, joissa tilanne on vähän samankaltainen. Niin Posselt, te haluaisitte, että ihmisoikeuksia suojellaan kaikkialla, no totta kai, mutta joskus nämä syytteet ovat täysin absurdeja. Nyt sanon, että te ette voi esittää sinistä korttia tähän vastaukseen, niin kyllä te saatte oman puheenvuoron vielä. Ten Kolicek. Pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsou momenty, kdy se nestačí... Hyvät kollegat, on hetkiä, jolloin en voi uskoa silmieni, ja tämä tapahtui, kun luin päätösmaluonnoksen Ukrainasta. Tähän asti en ollut vielä ymmärtänyt, että ministerit ja pääministerit joissakin maissa voivat äh, nauttia kestoisesta koskemattomuudesta. Euroopan parlamentti toisaalta vaatii johdonmukaisesti taistelua korruptiota vastaan, mutta samaan aikaan, kun entisen hallituksen jäsen on syytteessä, hän saa sitten turvapaikan kaikkein vielä Tsekin tasavallasta ilman, sen kummempaa asian tutkimista. Hän ei paitsi muuten ollut missään vaiheessa minkään puolueen jäsen, joten syytökset, jotka häneen kohdistuvat, ovat puhtaasti taloudellisiin asioihin perustuvia. Korruptiota pitää taistella EU, vastaan pitää taistella EUn alueella myöskin sen ulkopuolella. Pitää ensin tutustua kyseessä olevan maan perustuslakiin ja sitten tosiasioihin. Jos me hyväksymme korruption EUssa, voimme sitten katsoa, miten me sitten saanamme muille maille niissä päätöslauselmissa, jotka hyväksymme. KUE hyväksyy sen päätöslauselman yleisen sävyn, mutta sillä on suuria epäilyksiä tiettyjen yksityisten kohtien osalta, esimerkiksi se voi tukea päätösasemaa. Kiitoksia seuraavaksi Gaale. Ja, vielen president, gibt... Kiitoksia puhemies. Valitettavasti on syytä kritisoida poliittista tilannetta Ukrainassa, erityisesti ne välineet tai keinot, joilla politi- oppositiopolitiikkoja kohdellaan. Rangaistustoimet, joissa on poliittinen motivaatio ja takautuvaa oikeudenkäyttö, Timosenkon osalla ja muiden poliitikkojen osalla estävät poliittista työtä ja loukkaavat heidän oikeuksiaan. Timosenkon tapauksessa tähän asti 44 kertaa hänet on kutsuttu kuultavaksi ja osoittaa sen, minkä vanhan pelin tapaan oikeuslaitosta käytetään poliittisten kysymysten hoitamiseen. Presidentti Janukovic ja raketista täytyy lopettaa tällainen vaino tähän. itse on vastuussa Rova Timosenkon hyvinvoinnista, Julia Limo, Herra Janukovic on, tämä on nyt hänen uskottavuutensa koe, koe ja näyttää sen, mikä tulemaan Ukrainan kehityksen todellinen suunta. Meillä on nyt Kovalilta sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Kovalo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kyllä monissa asioissa olen samaa mieltä ja kaikki tiedämme, miten tärkeää demokratialle ja ihmisoikeuksille keskisessä ja Itä-Euroopassa oli se, että päästiin EU-hun ja tietysti ensin se tulevaisuuden näkymä jäsenyydestä. Haluaisin kysyä, että oletteko valmis sanomaan, että olette sen puolesta, että annetaan poliittinen perspektiivi Ukrainan yhteiskunnalle ja kaikkien poliittisten vaihtoehtojen poliitikoille, että tie EU-hun niille on avoinna ja että voisiko parlamentti tukea tällaista muotoilua? Kiitoksia sitten vastaus. Ukrainan tie Eurooppaan ei varmastikaan tule hallituksen tällaisen toiminnan edistämäksi. Kiitoksia sitten Ojuland. President. Uh- Puhemies. Me emme täällä ole nyt puhumassa Julia Timosenkan syyllisyydestä tai syyttömyydestä. Tällä hetkellä se on täysin epärelevanttia. Ukrainan viranomaiset ovat jättäneet katsomatta, mitkä ovat oikeat oikeudelliset menettelyt ja ovat rikkoneet lakeja. Me vastustamme sitä, että poliittisia oppon, opposition edustajia on vangittu ja heille on annettava oikeudet, niin kuin laissa on määritelty. Ja se, mitä heitä vastaan on tehnyt, sen pitää vastata rikosta, joista heitä syytetään. Päätöslauselman tarkoitus on kiinnittää Ukrainan viranomaisten huomio tiettyihin oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksiin, joka vie Euro- Ukrainaa kauemmaksi eurooppalaisista arvoista. Ja jos tämä yleistyy, se voi haitata Ukrainan integroitumista Eurooppaan tulevaisuudessa. Mr. Romeva Iruea. Kiitoksia sitten Romeva Iruea. Uh, eh, yeah. Syy siihen, miksi vihreät tuemme tätä päätöslauselmaa, on se, että, että olemme sitä mieltä, että taistelu korruptiota vastaan on perustavanlaatuinen tekijä sille, että saadaan oikeusvaltion aikaan, oikeusvaltio aikaan Ukrainassa. Tavoitteena on syventää suhteita Ukrainan ja EUn välillä ja pyritään myös kestämään Ukrainan integroitumista EUn politiikkoihin. Siksi täytyy merkitsee sitä, että pitää olla oikeudenmukaisia ja riippumattomia oikeuskäsittelyjä. Siksi olen sitä mieltä, että äskettäiset syytestoita on otettu Timoshenki ja aiemman hallituksen sen vastaan olisivat pelkästään poliittisia syitä, mutta toisaalta, että käytäisiin rikoslainsäädäntöä poliittisia vastaan. Siksi vetoamme Ukrainan viranomaisiin sen takaamiseksi, että oikeustoimia ei käytettäisi valikoivasti ja että syytöksiä ja oikeudenkäyntejä ei että ne toteuttaisiin mahdollisimman avoimesti. Ja tämä on syy siihen, miksi lopulta me vetoamme Unkarin viranomaisiin, jotta ne välttäisivät sellaista vaikutelmaa, että oikeuskäsittelyjä käytettäisiin valikoivasti ja vaadimme, että myöskin oikeuskäsittelyt ja syytökset hoidettaisiin mahdollisimman avoimesti ja samalla kuitenkin pitäisi saada aikaan oikeuslaitoksen uudistaminen, jotta saataisiin aikaan parempaa kapasiteetin rakentamisohjelmaa Ukrainassa, jotta maata tuettaisiin sen ponnisteluissaan siinä, että se pystyisi toimimaan oman osalta niin, että se vastaisi EU-lainsäädäntöä, mikä on myöskin luettuna myöskin oikeuslaitos. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien edustajat ensin EPP ja Basescu. Kiitoksia puhemies. Kun otetaan huomioon, miten Timoshenkon oikeuksia on rajoitettu, hallinto on ryhtynyt toimiin entisten hallituksen jäseniä vastaan pelotellakseen ja heikentääkseen oppositiota. Me olemme erittäin huolissamme näistä tapahtumista. Näillä toimilla halutaan ainoastaan ahdistella oppositiota. Tämä vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian Ukrainassa, ja me pyydämme, että Kiivin viranomaiset varmistavat, että siellä toimitaan avoimesti ja puolueettomasti oikeuslaitoksessa ja pitäisi noudattaa prosesseja, jotka ovat tasapuolisia ja oikeudenmukaisia näiden syytettyjen suhteen. Eli demokratian sääntöä pitäisi noudattaa, ihmisoikeuksia ei saa rikkoa. Nämä ovat velvoitteita, joihin Ukraina on sitoutunut itäisessä naapuruussuhteessa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta voidaan edistää Ukraina ja EUn välistä yhteistyötä ja kun ajatellaan, että pian on tarkoitus allekirjoittaa assosiaatiosopimus. Teräsgruppa. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalidemokraattista ryhmästä Geringer Lödenberg. Kiitoksia puhemies. Yksi prioriteeteista Puolalle puheenjohtajamaana on itäisen kumppanuuden vahvistaminen. Ukraina on lähinaapuri Puolalle ja se on yksi tärkeimmistä kumppaneista ja tästä kumppanuudesta sillä on mahdollisuus hyötyä olen samaa mieltä siitä, että täytyy lähentyä unionissa Ukrainaa, mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että tähän täytyy liittyä se, että tämä maa omaksuu eurooppalaiset standardit oikeusvaltiossa, avoimuudessa, julkisessa elämässä yleensäkin. Suurella huolella seuraa näitä skandaaleja ja oikeusjuttuja poliitikkojen osalta, joissa näitä syytöksiä heitetään jopa groteskilla tavalla unioni hyvin äh, varovaisesti kommentoi näitä tapahtumia, kuten myös korkea edustaja on tehnyt Julio Timosenkan tapauksessa. Siinähän oli hyvin harkittu sävy siinä lausunnossa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tulevan äh, yhteistyön osalta täytyisi luoda välineitä, jotka pitkällä aikavälillä myötävaikuttaisivat vaikuttaisivat siihen, että oikeusvalti vahvistuisi tässä maassa. Ajattelen tässä ideaa esimerkiksi nevantavasta ryhmästä, jossa Ukrainan oikeusjärjestö lähennettäisiin eh, EUn vastaavaan. Ja sitten myöskin voisi tulla kysymykseen tuomarikoulutuksen tukeminen. Olen sitä mieltä, että Ukrainan pyrkimyksiin täytyy liittää ehdot ja, toiv- ja toivon, että tällaisen kannan omaksuu puolue myös puheenjohtajamaana sitten. Kiitoksia sitten Donskis alderyhmästä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Ukraina on demokratia ja siksi olemme huolissamme ja haluamme viestiä sitä kumppanillemme ja ystävällemme. Ja kukaan ei tietenkään ole täydellinen tässä maailmassa, mutta eurooppalaisten poliittisten standardien mukaan ja myöskin demokratian arvojen mukaan. Me odotamme, että Ukrainan viranomaiset eivät väärinkäytä valtaansa rohkaisemassa ja pitämällä poliittisia oikeudenkäyntejä. Ja syytetyille pitää antaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti eikä mitään poliittista kostoa. Yle Timoshenko ja muut entiset hallituksen jäsenet, jotka ovat pitkään olleet presidentti Janukovicin kilpailijoita, heitä ei pitäisi kollektiivisesti pitää syyllisinä ja vastuussa siitä, mikä liittyy poliittiseen toimintaan. Ensinnäkin he ovat kaikki kansalaisia demokraattisessa valtiossa, ja tämä tarkoittaa, että millään tavalla emme halua heitä nyt puolustella, vaan muistutamme vain ystäviämme siitä, miten demokratia toimii. Mr. Tanok. Kiitos. Tanok EKR-ryhmästä. Kuusi vuotta orasvallankumouksen jälkeen Ukrainan politiikalla on ollut tyypillistä kilpailu ja jännitte. Pääministeri Timoshenko ja jotkin hänen entisen hallituksen jäsenet ovat nyt syytteessä rikoksista, joita heidän väitetään tehneen, kun he olivat virassa. Nämä syytökset ovat pitkälti poliittisesti motivoituja. Pelkään, että presidentti Janukovic pyrkii neutralisoimaan ainoan poliittisen hahmon Ukrainassa, joka voisi haastaa hänen auktoriteettinsa. Tärkeää on vastata Janukovicin yrityksiin, koska hän, hän vuonna 2004 yritti petoksella varastaa vaalituloksen. Tätä koskaan asettu syytteeseen tästä. Ilja Timoshenko on ollut hyvin suosittu henkilö Ukrainassa ja hän on monien tukema. Ja on aika outoa, että viimeisimmät syytös, jotka liittyvät petoksi, jotka liittyvät lääkebudjettiin, näitä syteitä on nostettu terveydenhoidon varaministeriä kohtaan, joka allekirjoitti sopimuksen, joka hän on nyt noussut uudeksi terveysministeriksi Janukovicin hallituksessa. Jos Janukovic haluaa todellakin vähentää eh, Rova Timoshenkon poliittista vaikutusvaltaa, hänen pitäisi käydä avointa keskustelua ja taistella ajatusti hänen kanssaan, eikä pyrkiä manipuloimaan oikeusjärjestelmää ja käyttämään sitä hyväksi. Herra Vigenille minulla olisi kysymys, onko nyt niin, että te luotatte Ukrainan yleisen syyttäjän viraston puolueettomuuteen. Pán poslanec Paška a Európa svobody a demokracie. Sitten Paška. Sedajúci, vážený pán komisár, ukrainská... Kiitoksia puheenvuorosta. Ukrainan poliittista näyttämää luonnehtii hallituksen toimet, jotka ovat juurtuneet neuvostoaikaan. Outo poliittinen käytös on myös tyypillistä oranssivallankumouksen johtajille, erityisesti Janusenkolle ja Timosenkolle Oli julkinen salaisuus, että todellinen syy äh, kaasukriisiin 2009 vuoden alussa oli kiista perheklaanien välillä, Timoshenkan ja Juschenkon välillä, joka koski tämän kaasunsiirron voittoja. Olen samaa mieltä, että väärinkäyttö – ja väärin syytetään poliittisia vastatoimia, opposition tukahduttaminen, sitä voi hyväksyä, mutta on naurettavaa väittää, etteikö kukaan Timoshenkon hallituksen jäsen olisi tehnyt mitään väärää koskaan. Timoshenkon hallitus hävisi vaalit koska tavalliset ihmiset eivät ole halukkaita katsomaan vaieten laajalaista korruptiota ja sitä, että kansakunnan omaisuus omittiin. Sen vuoksi, jos todellakin haluamme auttaa Ukrainaa kehittymään ja avautumaan demokraattisesti, keskittykäämme systeemisiin suosituksiin, mutta älkäämme sanoko, että jotkut näkyvistä ihmisistä, jotka saatatte tuntea, että heitä pitäisi kohdella eri tavalla, koska kaikille on oikeus sama. Kiitoksia, seuraavaksi Roito. Kiitoksia. Ne tavat, joilla näitä Timoshenkon oletettuja äh, rikoksia on tutkittu, se heikentää Ukrainan hallituksen, oikeusjärjestelmän poliisin uskottavuutta. Ja tällä tavalla toimittiin totalitarisissa hallinnoissa 1900-luvulla. Tämä on arkaluontoinen kysymys niille EU-kansalaisille, jotka elivät näissä maissa. Ja tässä on väärinkäytetty poliittista valtaa poliittisten kilpailijoiden heikentämiseksi, ja tällaista ei voida hyväksyä demokratiassa. Tämä kompromissi liittyy siihen, että meidän pitäisi noudattaa Tsekin tasavaltaa ja meidän pitäisi antaa poliittinen turvapaikka näille sorretuille opposition jäsenille ja miettiä sanktioita Ukrainaa kohtaan, mikäli tämä tilanne ei tästä lähde paranemaan. Kovalovi, proszę panie Ko- Kiitoksia seuraavaksi Koval EKR-ryhmästä. Mietitään nyt, mistä oikeasti puhutaan, koska faktat ovat yleisesti tunnetut. Ja me haluamme poistaa niitä, joilla on vaikeuksia ja joita, joihin kohdistuu väärinkäytöksiä. Mutta täytyy tehdä johtopäätökset. Ja johtopäätökset täytyy tehdä erityisesti Ukrainan vallanpitäjien taholla. Ehtona äh, demokratian rakentamiselle Ukrainassa on opposition kunnioittaminen. Ja tämä täytyy sanoa hyvin selkeästi. Mutta täällä salissakin täytyy sanoa yksi asia hyvin selkeästi. Tsekin, Slovakian, Itä-Saksan kokemuksen perusteella – tässä osassa Eurooppaa ei ole oikeutta modernisaatiota, jos emme voi sanoa, että ukrainalaisille – on olemassa paikkaa Euroopassa. Jos ei nyt, niin muutaman vuoden päästä, että tämä perspektiivi on olemassa. Ellei tätä perspektiivistä puhuta selkeästi ja kerrota tätä kaikille ystäville Euroopassa, niin te facto myötä vaikutamme siihen, että säilytämme tämän huonosti toimivan systeemin idässä demokratian osalta. Tästä ei ole mitään haraluja. Tämä on hyvin selkeä asia. Eli meilläkin on tässä tekemistä. Meidän täytyy sanoa selkeästi ovi on auki. Älkäämme pelätkö. Dziękuję bardzo. Teraz... Kiitoksia. Sitten Migalski. Kiitoksia. Jatkaisin Donskin sanoista, joka kutsui liittolaisiksi ystäviksi Ukrainalla. Näin onkin ja näin täytyy Kievan ystäviemme kohdella. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kyllä. Minulla on samat huomiot kuin enemmistöllä tänään puhuneista ei minuakaan tyydytä se, miten ihmisoikeuksia noudatetaan ja miten demokratia toimii Kiovassa. Mutta haluaisin esittää teille kysymyksen. Mitä te tekisitte, mitä tässä salissa te kaikki tekisitte, jotka nyt niin periaatteellisesti eh, tuomitsette Timosenkon tilanteen, mitä te tekisitte, jotta Kiovassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa, että sieltä tulisi selkeä viesti että he ovat meidän ystäviämme, liittolaisimme, että odotamme heitä, että tämä sali, tätä pitäisi joskus laajentaa ukrainalaisilla. Koska ihmisoikeuksien noudattaminen siellä ja demokratian noudattaminen Ukrainassa, se riippuu suuressa maassa meistä, joten pyytäisin, että ottaisitte tämän asian huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Poseltilla on sininen kortti. Haluaisin kysyä kollegalta, tietääkö hän, että tässä parlamentissa suurella enemmistöllä hyväksyttiin päätöslauselma, jossa eurooppalainen perspektiivi selkeästi oli esillä Ukrainalle. Tämä ei tapahtunut vain kerran, vaan useaan otteeseen. Minä äänestin näin päätösmien puolesta. Hyvä jäsen, ensinnäkin tiedän. Ja toiseksi kiitos siitä. Kysymys on vain se, että onko se se, mihin pitäisi rajoittautua. Onko se todellakin se, mitä tässä salissa ja EUn toimielimessä voidaan tehdä Ukraina hyväksi, jotka nyt kamppailevat sitä samasta, joka oli osatekijä ja joka kohtasi tsekkejä, puolalaisia ja nyt ihan lopuksi, miten paljon tällaisia poliittisia viestejä jäsenyydestä on esimerkiksi Saksan hallituksen puolelta mennyt sinne Ukrainaan. Kiitoksia. Sitten menetty ilman puhujalista Keli haluaisi puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, Tie demokratiaan on usein hidas ja hankala. Jotkut maat siirtyvät nopeammin kuin muut ja se nyt on nähty aikaisemmissa neuvostovaltioissa – ja täällähän on nyt kollegoita näistä maista myöskin Euroopan parlamentissa. Jotkut maat liikkuvat vähän hitaammin, esimerkiksi Ukraina, mutta on kuitenkin tärkeää huomata, että edistystä on tapahtunut, mutta eteenpäin täytyy vielä mennä. Pitää saada aikaan todellinen demokratia ja siksi ensinnäkin pitää edistää kansalaisyhteiskuntaa ja toiseksi valvoa erityisesti kansalaisjärjestöjä ja pitää olla riippumaton oikeusjärjestelmä ja myöskin pitää olla

ja kumppani EUlle, mutta Ukrainassa pitää noudattaa eurooppalaisia standardeja myöskin oikeusjärjestelmässä, jossa on poliittisesti motivoituneita oikeustoimia ja kaikki eivät pysty nauttimaan kaikista oikeuksista välineistä. Joissain tapauksissa kyse on vain poliittisesta oikeudenkäynnistä. Ja oppositio on kriminalisoitu ja tarkoitus on vain heikentää oppositiota. Entinen pääministeri Timoshenko ja hänen ministeriötään vastaan on hyökätty

Kiitos. Kiitos. Ja viimeinen puhuja Matula. Moțiunea de rezoluție ce are ca subiect cazul foștilor membri ai guvernului ucrainean. Tämä päätöslausema, joka kohdistuu Ukrainan tilanteeseen ja entisiin hallituksen jäseniin. Meidän täytyy nyt muistaa ensinnäkin ihmisoikeuskysymykset Ukrainan oikeuslaitos ei nyt huolestuta meitä eniten, vaan se, että oikeusjärjestelmässä on käytetty poliittisia tarkoitusperiä. EU:ssa on yhteisiä arvoja ja meidän täytyy tukea Ukrainan hallitusta, jotta siellä noudatettaisiin eurooppalaista yleissopimusta, eurooppalaista ihmisoikeuksien yleissopimusta. Meidän täytyy jatkaa ja vahvistaa Ukrainan uudistuksia ja me haluamme lähentää Ukrainan lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöön. Ukrainan uudistusten menestys riippuu siitä, miten siirrytään kohti oikeusvaltiota, demokratiaa ja avoimuutta. Ja mitä tulee näihin syytöksiin Timoshenkaa ja muita entisen hallituksen jäseniä vastaan, emme voi, siihen ei voi vastata niin, että hallitus väärinkäyttää valtaansa demokratian täytyy jatkua ja meidän täytyy tukea demokratian kehitystä Ukrainassa. Herr Oettinger. Kiitoksia. Ja sitten vielä komission jäsen Oettinger. Mitä sanotte tähän Timosenko tapaukseen? Herra puhemies, hyvät naiset herrat, hyvät edustajat. Komissio seuraa kehitystä Ukrainassa tarkkaavaisesti, niin kuin tekin parlamenttina. Ja entiset äh, hallituksen jäsenet Ukrainassa, Robert Timoshenko ja eräät muut, mitä heidän osaltaan on tapahtumassa. Vuoden alussa me ilmaisimme epäilymme siitä, mitä mahdollisia poliittisia motiiveja on näiden tapausten takana. EU on edelleenkin seuraamassa kehitystä hyvin tarkkaavaisesti. Muutama päivä sitten sitten julkaisemamme edistyskertomus Ukrainasta on hyvin kattava ja antaa kuvan tilanteesta maassa. Arviomme tilanteesta se, että mitään ei ole muuttunut, osoittaa sen, että on tarvetta kattaviin oikeusjärjestelmän uudistuksiin ja korruption vastaiseen toimintaan. Kertomuksessa korostetaan sitä, että oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen rikos poikkeuksellisissa tapauksissa, samoin kuin oikeudenmukainen, puolueeton, riippumaton oikeus käsittelevät asioita, jotka pitää taata, jotta rikosoikeutta ei käytetä väärin poliittisiin tarkoituksiin. Tapauksissa, joissa on kysymys entisistä hallituksen jäsenistä, on selvästi tehtävä ero poliittisen vastuun ja rikosoikeudellisen vastuun välillä. Mielivaltainen toimintatapa jota oikeuslaitos harjoittaa, asettaa myöskin epäilyksi sen, että käytetään hyvin laajalti myös pidätystoimia ja matkustusrajoituksia, samoin kuin pidätyksiä. Suuri osa Ukrainan kansalaisyhteiskunnasta ja asiantuntijoista kautta maailman ja Ukrainassa toimivista ulkomaisista liikemiehistä sitä mieltä, että Ukrainan tuomioistuimet ovat eri tahoilta suuren painostuksen kohteina. Siksi me lähdemme liikkeelle siitä, että tulevaisuudessa tehdään muutoksia lainsäädäntöön ja että muutetaan oikeuslaitosta niin, että on huomioon ne esitykset, joita Euroopan neuvosto asiassa on tehnyt. Oikeusvaltion periaatteiden varmistaminen Euroopassa on meistä hyvin tärkeää maassa, jonka kanssa me haluamme intensiivisempää sopim, sopimuksellisesta suhdetta, joka johtaa läheisiin taloussuhteisiin ja assosiaatioon. Toimiva avoin oikeuslaitos on näiltä osin erityisen olennainen. Me emme missään tapau- yksittäisessä tapauksessa tarttua asiaan tai ottaa kantaa, mutta odotamme Ukrainalta, että se toteuttaa muutoksen järjestelmässä, joka varmistaa puolueettomat avoimet oikeuskäsittelyt. Olemme sitä mieltä, että Ukrainan vakaus ja kansalaisten luottamus valtion eri tahoihin on riippuvainen siitä, miten paljon edistystä näissä asioissa saavutetaan. Kuten jo totesin, meidän lähestymisemme laajuus ja nopeus kohti Ukrainaa ja päinvastoin riippuvat siitä, onko niin, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokraattisten perustan kunnioittaminen, oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen ja se, että nämä taataan laajalti. Näitä periaatteita ei pidä unohtaa. Ja nämä vastaavat myös niitä arvioita, joita on tehty Euroopan naapuruspolitiikan puitteissa ensi lähiviikkoina tapahtuva yhteistyöneuvoston kokous EUn ja Ukrainan välillä tulee tarjoamaan tilaisuuden ottaa esille meidän yhteisille suhteillemme eh, tärkeitä kysymyksiä ja kertoa siitä, miten tärkeinä me pidämme uudistuksia tällä alueella. Olemme iloisia Ukrainan päättäväisyydestä tulla saada päätökseen neuvottelut assosiaatiosopimusta, assosiaatiosopimusta jo ennen vuoden loppua, jotta tämä sopimus eh, assosiaatiosta ja taloudellisesta integraatiosta EUn kanssa eh, ajatellen sitä, mitä se voisi tarjota Ukrainan kollegoille, se merkitsee sitä myöskin, että Ukrainan täytyy ryhtyä syviin uudistuksiin oikeuslaitoksen alalla ja muun muassa vaalikysymyksissä ja perustuslain kysymyksissä. Ja, ja maan pitää myöskin edistää päättäväisesti taistelua korruptiota vastaan. Ukraina ei kuitenkaan ole yksin. Sen täytyy kuitenkin osoittaa tahtonsa, että se haluaa tehdä kattavia uudistuksia lähestyäkseen EUta. Me tulemme edelleenkin tukemaan Ukrainaa maan sisäisissä uudistuksissa hyvin huomattavassa määrin. Lopuksi haluaisin todeta, että asianmukainen oikeuskäsittely on sellainen, että me tulemme kommentoimatta tun- kunnioittamaan sitä. Keskustelumme, vuoropuhelumme maan sisäistä uudistusta Ukrainassa ja maan lähestyminen EU-hun sekä, käymme, sekä sitä käydään tätä keskustelua avoimella tavalla edelleenkin viranomaisten ja opposition kanssa. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Ukrainasta on päättynyt ja voimme siirtyä äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys koskee kuutta päätöslausumaesitystä Madagaskarista. Tämä on nimenhuutoäänestys.